οι εχθροί της γαλάζιας ανάπτυξης επιχείρησαν να μας αποδυναμώσουν. Kiitos, puheenjohtaja. Todella tässä joku nyt halusi torpedoida meidän kokouksemme, siksi tuo väärä palohälytin tai palohälytys tuossa tuli. Mutta joka tapauksessa δημιουργία συνθήκων Kyse on sinisestä kasvusta siitä, että saadaan reaalitaloutta kasvamaan. Koskaan aiemmin työttömyys ei ole ollut niin vakava ongelma kuin se nyt on. Se todella uhkaa Euroopan unionia. Ja tämä komission tiedonanto kestävästä kasvusta meritalouden merikulkualan ja matkailualan kohdalla on erittäin realistinen ehdotus, ehdotus, joka pyrkii todella tukemaan meritaloutta Euroopassa niin, kysehän on todella monista eri aloista, että voidaan saada aikaan reaalitalouden kasvua ja että voidaan luoda koko joukko uusia työpaikkoja eri aloilla. Ja hyvät kollegat, kun ajatellaan nyt sitä, että yritetään saada aikaan käännettä parempaan, niin Euroopan on vahvistettava myös kilpailuasemansa ajatellen suuria kasvavia talouksia etelässä sekä idässä. Me olemme täysin vakuuttuneita puheenjohtaja siitä, että peruselementti, perustekijä ja avain ylipäätään äh, siniselle kasvulle on se, että saadaan äh, todellisia aloitteita esimerkiksi rannikkoalueiden suhteen, tarvitaan erilaisia aloitteita. Myös ympäristön suojeleminen on tietenkin tärkeä ulottuvuus ja me olemme tässä sitä mieltä, että yksi tärkeistä aloista, joiden on saatava konkreettisia tukia, on se, että luodaan todellisia työmahdollisuuksia tämän politiikan kautta. Meidän täytyy olla todella valmiita. Meidän täytyy luoda sellainen tilanne, että meillä on työntekijöitä, jotka voivat sitten vastata tämän merialan erilaisiin työtarpeisiin. Ja tästä syystä katsomme, että eurooppalainen rahasto, tai oikeastaan paremminkin sanot, juttuna tulisi luoda tällaisia alakohtaisia ähm, lähestymistapoja, joiden kohdalla voidaan sitten katsoa tarpeellisia koulutustoimia. Ja ö, ähm, täytyy katsella näitä todellisia tarpeita. Kun katsotaan ihan toimivalta kysymystä, niin sitäkin tulisi päivittää ja työntekijöiden liikkuvuutta tulisi parantaa. Tätä varten tarvitaan monivuotista lähestymistapaa mm, opiskelijoiden, nuorten yrittäjien ja niin edelleen kohdalla. Mitä tulee merenkulkualaan, niin nyt pyrkimyksenä on todella päästä siihen, että luodaan uudet kuljetus- ja liikennepuitteet niin, että vuoteen 2050 mennessä mahdollisimman suuri osa kuljetuksista voitaisiin siirtää meriliikenteeseen. Me katsomme, että merikuljetuksia hankaloitetaan aivan turhaan eri tullimääräysten kautta. Ja näin äh, eurooppalainen ää, äh, äh, merialueiden, niiden mahdollisuuksia ei ole otettu kylliksi huomioon tai käyttöön ja pyytäisimmekin nyt komissiolta aloitteita vielä tänä vuonna näiden aloitteiden kehittämiseksi. Katsotaan myös laivan rakennusta. Laivan rakennusala on hyvin tärkeä Euroopassa. Se on kärsinyt kovasti viime vuosina ja tämän sinisen kasvun aloitteen kautta voitaisiin myös laivanrakennusalalla saada työpaikkoja turvattua. Mehän tiedämme, että kyllä näille suurille aluksille on kysyntää ja uusia laivoja, uusia aluksia tarvitaan. Ajatellen ihan rannikko, mm, merenkulkua ja myös muita kysymyksiä, eikä tämä sininen kasvu luonnollisestikaan keskity vain rannikkoalueisiin, vaan äh, kyse on huomattavasti laajemmasta hankkeesta ja on otettava huomioon kaikki eri talouden alat eri puolilla Eurooppaa. Sitten tietenkin äh, matkailu, rannikkomatkailu, Mm, merimatkailu ylipäätään. Tämä on hyvin tärkeä ala tätä sinistä kasvua. Ja tässä tarvittaisiin tietenkin jäsenvaltioiden tason sekä ihan paikallisen talon, tason aloitteiden tukemista niin, että voitaisiin saada myös tuettua esimerkiksi infrastruktuurihankkeita sen puolustamiseksi, ettei ainakaan ole byrokraattisia esteitä tai läpinäkyvyyden puutetta. Alueilla ja paikallistasolla on erittäin tärkeä, merkittävä rooli matkailun tukemisessa, matkailuyritysten tukemisessa. Ajatellaan ylipäätään matkailua, ajatellaan merenkulkua ja niin edelleen. Sitten kun katsotaan tilannetta ylipäätään, niin säästöjähän on toteutettava ja jos menettelymme olisivat yksinkertaisempia, niin tätä kautta myös kustannuksia saataisiin alaspäin. Ajatellaan nyt vaikkapa matkailun alalla viisumi kysymystä vaikkapa BRICS-maiden suhteen tulisi saada aikaan joustoa. Matkailu on hyvin merkittävä voimavara esimerkiksi satamakaupungeille ja rannikki, rannikkokaupungeille. Ne voivat näin parantaa matkailutarjontaa ja mm, tätä kautta tietenkin saadaan sitten kokemuksia, voidaan panostaa kulttuuriin, historiaan jotka tietenkin tarjoavat sitten lisäkokemuksia, lisäarvoa vaikkapa suurille risteilyaluksille, jotka voivat pysähtyä näissä kohteissa. Myös satamainfrastruktuureja tulee tukea, tulee tarjota erilaisia palveluja, äh, Schengen-sääntöjä tulisi ehkä sopeuttaa niin, että eurooppalaiset satamakaupungit tulisivat kiinnostaviksi kohteiksi myös suurille risteilyaluksille. Ja tästä hyötyisi sitten tietenkin myös väestö paikan päällä. Välimeren alueesta tulee ehkä todeta, että siellähän tätä merimatkailua on ehkä eniten ihan maailmanlaajuisesti. Ja kun ajatellaan tätä tulevaa tiedonantoa ää, meri matkailusta, niin tässähän on monenlaisia kysymyksiä, eri lupamenettelyt, sitten tietenkin ihan huviveneet, Äh, kaikki nämä asiat täytyy hoitaa. Me olemme sitä mieltä, että gastronomian rooli on myös hyvin merkittävä rannikkomatkailun edistämisessä. Ja ei saa missään nimessä unohtaa sitä, että tarkoitus on luoda primäärisektorin sekä myös, myös muiden sektorien välille sitten synergiaetua. Ajatellaan matkailijaa, joka tulee paikalle, niin hän, hän hyödyttää paitsi tätä rannikkoaluetta myös laajemmin koko maata, myös sisämaata, esimerkiksi sen maanviljelijöitä joiden tuotteita näin saadaan käyttöön. Sitten sininen energia. Kaikki olemme sitä mieltä, että äh, sininen äh, energia on hyvin tärkeä kysymys. Meidän täytyy äh, jatkaa samalla linjalla kuin tähänkin asti. Mehän olemme pioneereja tämän alan sinisen energian tutkimuksessa. Ja todella pidämme kiinni siitä, että rannikko, energiapuistot esimerkiksi voisivat tarjota merkittävän ratkaisun ongelmiin, joita rannikkoalueella on. Joskus katsotaan, että matkailu ja muut toimet eivät ole yhteensopivia, mutta ehkäpä myös vaikkapa vesiviljelyyritykset voisivat tulla tässä kysymykseen. Sekin on sellainen kehitysala, jota meritalous varmasti voisi tukea. Eli ylipäätään rannikkoalueiden energialaitokset voitaisiin yhdistää vaikkapa vesiviljelyyn. Näin voitaisiin näitä eri jännitteitä ehkä hiukan purkaa, joita syntyy ekosysteemeissä, joissa vesiviljelyä harjoitetaan ja tietenkin sitten myös jännite, joka liittyy tässä suhteessa turismiin, matkailuun. Vesiviljelyhan jo alana Euroopan unionille tarjoaa 80 000 työpaikkaa nykyään ja YK on toteuttanut tutkimuksen, jossa todettiin, että vuonna 2019 jo vesiviljelyn kautta saadaan enemmän kalaa pöytiin kuin avomerikalastuksella. Tämähän on hyvin, hyvin tärkeä. Näin tosiaan vesiviljelyala voidaan jatkossakin tukea. Sitten tietenkin merenpohjan resurssit, on hyvin monia mahdollisuuksia ja tietenkin aina ympäristö tulee ottaa huomioon, kun merten voimavaroja valjastetaan ihmisen käyttöön. Sitten sininen teknologia. Senkin alalla voidaan luoda uusia työpaikkoja, jotka vaativat hyvin paljon pätevyyttä jo tänä päivänä tämä ala on yhteydessä muihinkin aloihin, kuten terveys, kosmetiikka, innovaatiot, elintarvikeala ja niin edelleen. Ja kiitän muuten myös varjoesittelijöitä hyvin läheisestä yhteistyöstä, joka on todella mm, mahdollistanut mahdollisimman hyvän mietintöluonnoksen tekemisen. Kiitän muuten myös sihteeristöä, jolta olen siltäkin saanut paljon tukea työssäni esittelijänä. Ja jos teillä on kysymyksiä, parhaat kollegat, mielelläni vastaan teille. Kiitos. Miss Vlasto. Kiitoksia kovasti. Vlasto on seuraava. Euh, Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord... Puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä haluaisin kiittää Spirosia tästä hänen tekemästään työstä. Olen pitkälti samaa mieltä hänen kanssaan näistä ehdotuksista. Mutta tätä varmaan voitaisiin vähän vielä parantaa. Siinä esitetään sellainen tiekartta, jonka kautta, jota parlamentti voi tukea, siis sinistä kasvua. Täytyy puhua kuitenkin tasapainoisesta lähestymisestä talouskehityksen näkökulmasta ja ympäristön kunnioittamisen näkökulmasta. Ja meidän täytyy mennä siis pidemmälle linkittääksemme välineet sinisessä kasvussa nykyisin olemassa oleviin strategioihin ja ympäristö hankkeisiin. Olemme varmasti kaikki sitä mieltä, että meidän täytyy mitä suurimmassa määrin pienentää vaikutusta ympäristöön ja ihmisten vaikutusta, haitallista vaikutusta rannikkoseutuun ja meriympäristöön. Ilmastonmuutoksen torjumisessa me emme voi ryhtyä säästelijäiksi. Meidän täytyy täsmentää asiaa tarkemmin tässä tekstissä. Minulla olisi sanottavaa myös su- suuntaviivojen hyväksymiseksi unionitasolle siten, että jäsenvaltiot voivat toimi, tehdä sen, mitä tehtävä on, ja otetaan huomioon myös kaikkien maantieteellisten alueiden erityispiirteet. Ja minä huomauttaisin, että täytyy käyttää satama, infrastruktuuria kuljetuksiin, kuljetukseen ja energiaan kestävällä tavalla ja näiden kautta voidaan myös vähentää päästöjä. Matkailusta tietänette, että minä olen pitkälti samaa mieltä kuin kollegani, mutta kuitenkin täytyy muistaa, miten meidän tulee luonnon pääomaamme investoida, erityisesti säilyttää ja myös uudelleen elvyttää ympäristöperimäämme myös meriympäristössä ja rannikoympäristössä. Ja näin voimme vastata haasteisiin. Aika usein pyritään tekemään ihan vain jotain vähän eh, ja sitten kuitenkin annetaan taloudelle kaikki valta. Jos ajatellaan ihmisten toimintaa merialueilla ja rannikkoalueilla, niitä täytyy miettiä, miten ne voivat toimia eh, luonnonmukaisesti. Täytyy käyttää hyväksi synergioita ja puhuit jo viesiviljelystä, kalastuksesta ja tällaisesta. Siitä olen samaa mieltä. Täytyy linkittää tämä sininen kasvu meriturvallisuuteen myös, samoin kuin ennaltavarautumisen periaatteeseen. Kiitokset. Minä sitten palaan jossain vaiheessa myöhemmin asiaan. Minä olen pitkälti samaa mieltä kuitenkin kuin juuri äsken kuulimme sanottavan. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Maisner, kiitos puheenjohtaja. Kiitos ensinnäkin esittelijälle tästä mietintöluonnoksesta. Todella olemme tehneet oikein hyvää yhteistyötä tähän asti ja näin varmasti tulevaisuudessakin. Sininen kasvu ja meripolitiikka ovat minun sydäntäni lähellä, se nyt ei ole mikään salaisuus. Ja kun ajatellaan, että 70 prosenttia maapallon pinta-alasta on vettä ja 30 prosenttia prosenttia maata ja ihmisiä tulee olemaan muutaman vuoden kuluttua jo 9 miljardia, niin onhan vesi aivan äärimmäisen merkittävä asia. Myös kuljetukset ähm, lisääntyvät, merikuljetukset ja äh, valtamerten pohjista löytyy monia aarteita ja resursseja, joita valjastetaan yhä enemmän käyttöön. Joten täytyy miettiä, että miten saamme kaiken tämän käyttöön, mutta samalla miten suojelemme meriämme ja miten Eurooppa saa luotua työpaikkoja ollakseen mukana sitten myös tässä tulevaisuuden kelkassa. Olen hyvin iloinen tästä, koska sininen kasvu on nyt panos EU 2020 strategiaan. Me haluamme työpaikkoja ja kasvua ja näin voimme luoda molempia merialalla ja siksipä integroitu meripolitiikka vihdoinkin on ikään kuin salonki kelpoista. Siitähän sovittiin EU-tasolla viisi vuotta sitten, koska todettiin, että meriä on kehitettävä tulevaisuudessa ja taloudellista toimintaa merten puitteissa. Ja nyt tämä meripolitiikka on paitsi yksi budjettikohta myös merkittävä osa eurooppalaista strategiaa. Se on tärkeää. Puhuttiin tulevaisuuden aloista, Meillä Saksassa vastikään osallistuin merikonferenssiin, jossa puhuttiin sinisestä kasvusta, vaikkakaan ei tällä sanalla. Se oli hyvin tärkeää myös kuljetusten suhteen. Merikuljetukset tulevat lisääntymään, kaikki olemme tästä yhtä mieltä. Samoin risteilyalukset tulevat risteilemään ja valtamerten yli ja myös välimerellä enemmän kuin aiemmin. Ja tämä tarjoaa hyvin paljon mahdollisuuksia ympäristöystävällinen merenkulku, vihreä vihreä merenkulku. Tämä on kaikki tärkeää ja kun puhutaan vaihtoehtoisista energianlähteistä, niin energia tai myös merenpohjasta pumpattava öljy sekä kaasu tarvitsevat nekin sitten kuljetuksia ja näiden alusten, ne on rakennettava tällaiset alukset ja niihin tietenkin sitten yhteys näihin kaasu- ja öljyvaroihin Pohjois-Saksassa olimme Cuxhavenissa vierailemassa tällaisella rannikkoalueella, jossa meille esiteltiin, minkälaisia uusia kuljetusmahdollisuuksia on kehitteillä. Matkailu. Kaikkihan, lähes kaikki, tykkäävät kovasti lomailla meren, veden äärellä ja meidän täytyy ajaa tällaista kestävää matkailua myös iäkkäämmille ihmisille, tällaista luonnonmukaisempaakin matkailua. Tässäkin liputan jälleen Pohjois-Saksan puolesta. Meillähän on siellä suoja-alueita, jotka ovat kyllä matkailijoille avoimia, mutta eivät mille tahansa matkailijoille ja minkä tahansa tyyppiselle matkailulle. Ja kyllä tietenkin sitten kalastus niin ja vesiviljely lisääntyy Kyllä, juuri näin. Tällä hetkellä jo meillä on äh, rannikko äh, energialaitoksia, äh, joissa sitten yhdistetään tai joihin yhdistetään myös vesiviljely sininen bioteknologia, vasta 10 prosenttia valtameristä on tutkittu. Ei tiedetä läheskään tarpeeksi ja on monia lääkkeitä, myös äh, kosmeti- kosmettista, kosmetiikkakäyttöä. Ja kaikki tämä liittyy tietenkin aina myös kuljetukseen, miten nämä tuotteet sitten saadaan ihmisten käsille. Eli äh, eihän bioteknologia tietenkään ole meidän vastuukysymyksemme, mutta täytyyhän nämä tuotteet aina saada ihmisten käyttöön, joten kyllä se kuitenkin liittyy myös tähän kuljetusalaan. Sitten äh, merikaivostoiminta tulevaisuudessa aivan varmasti tarvitaan merten voimavaroja käyttöön. Myös tässä Eurooppa on todellinen pioneeri. Ja lopetan ihan kohta puheenjohtaja, niin kuin esittelijä sanoi, haluamme estää ja välttää päällekkäisyyttä ja tällainen lähestymistapa on oikein hyvä ja kaikki tämä täytyy toteuttaa niin, että kaikki ihmiset ovat mukana tässä strategiassa. Me tarvitaan alueellinen strategia, me välimeristrategia, rannikkostrategia ja niin edelleen. Nämä on kaikki yhdistettävä niin, että kaikki osapuolet ovat mukana. Ja sitten meillä on tietenkin tämä merialue, sopimus siitä, missä, missä liikkuvat kalastajat, missä liikkuvat kuljetukset ja mikä on rauhoitettua. Eli kyllä tässä paljon on, on tehtävää ja varmaan paljon myös voidaan saada aikaan. Kiitos. Kiitoksia Taylor. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä mietinnöstä. Tämä on oikein hyvä alku. Muutama kommentti. Aloittaisin matkailusta, koska tässä on liikenne- ja matkailuvaliokunnasta kyse. Minun mielestäni meidän täytyy ymmärtää, minkälaista synergiaa meri- ja rannikkoturismilla on ja miten siihen liittyy myös ympäristön suojelu. Mutta ei ainoastaan sen vuoksi, että matkailulla olisi kielteisiä vaikutuksia. Vain sen takia emme tarvitse puitteistoa, joka liittyy ilmastonmuutokseen ja sen hallintaan. Meidän mielestämme meidän tulisi priorisoida rannikkoalueiden ää, <clears throat> luontoa ja luonnon monimuotoisuutta, ja meidän tulisi kehittää ää, siinä mielessä eri toimintoja, eikä päinvastoin, eli sillä tavalla, että meidän pitäisi ää, taloudellisen toiminnan kaasun ja niin edespäin ehdoilla suojella ympäristöä. Ei, ympäristön suojelun täytyy olla prioriteetti. Ja sitten tässä mietinnössä viitataan eroavaisuuksiin jäsenvaltioiden kehityksessä siinä, miten ne ovat kehittäneet rannikko- ja merialueiden ekosysteemejä tarvitaan johdonmukaisuutta, kun näitä strategioita täytäntöön pannaan. Esimerkiksi brittihallitus, kun se on pohtinut merien suojeluvyöhykkeiden nimeämistä, niin se on löytänyt vain 32 uutta suojelualuetta, vaikka asiantuntijat ovat 120 ja risat suosittaneet. Eli meidän tulisi Äh, vähän tässä äh, pullistaa eurooppalaista lihastamme äh, niin, että kaikkialla EU-ssa saataisiin tämänkaltaista meriympäristön suojelusuunnittelua. Toisaalta myönteisemmältä kantilta, niin tämähän tarjoaa paljon sinisen energian potentiaalia. Sitähän on siellä ottajalleen ja samaan aikaan tuli, voisimme myös kiinnittää huomiota ympäristön, ympäristöprioriteetteihin. Sitten nämä puhtaammat alukset ja työpaikkojen luominen, nehän kulkevat käsi kädessä. Valkoisessa kirjassa on esitetty erilaisia tavoitteita valkoisessa kirjassa, joka koskee yhtenäistä liikennekulttuuria. Ja tässä puhuttiin siitä, että tieiltä tulisi siirtää liikennettä vuoteen 2015 mennessä rautateille ja merille. Tämä EUn riskipääoma, pääoma tai rahoituspääoma tämä rahasto on erittäin tervetullut asia. Se on omiaan turvaamaan investointeja näille alueille. Olemme myös tyytyväisiä uudesta koulutusaloitteesta, erityisesti Erasmuksen puitteissa, niin että voidaan löytää uusia taitoja, kehittää uusia taitoja, joita tarvitaan sinisessä meritaloudessa. Sitten ehkäpä vähän vähemmän positiivinen, rohkenisin sanoa kielteinen asia. Ei ole kauhean helppoa pohtia sitä, miten voitaisiin hyödyntää meren mineraaleja, niiden hyödyntämistä, miten niitä voitaisiin ähm, ekstrahoida ilman, että tehdään hallaa ympäristölle. varovaisia täytyy tässäkin suhteessa olla. Edellinen puhuja jo viittasi siihen, että kun puhumme vesiviljelystä, Äh, ja sinisestä teknologiasta, niin äh, yksityiskohdathan tässä ovat kaikkein äh, hankalimpia. Niihin täytyy kiinnittää huomiota. Odotan hyvää yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Ja oikein hyvä. Foster. Thanks, Chairman. Um, kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio Peter van Dalenin puolesta. Hän on varjoesittelijä. Hän haluaa kiittää esittelijää kaikesta kovasta työstä asian eteen, innokkuudesta myös ja odotellaan tätä teksti luonnosta On varmasti syytä sanoa, että monissa, monet jäsenvaltiot eivät näytä huomaavan ja hoksaavan sitten minkälaista mm, työpaikkojen luomista voitaisiin saada aikaan matkailualalla ja ja monista asioista puhutaan kylläkin ja tämä jää syrjään ja täytyy tosiaan pitää tämä nyt asioiden etusijalla. Komission asiakirja tosiaan on hyvin kunnianhimoinen ja siinä on otettu esille juuri nuo avainkysymykset tällä hyvin tärkeällä teollisuuden alalla. Ei kyse ole pelkästään aluksista, vaan myös muista kysymyksistä ja vaikutuksista ja työllisyydestä ja koulutuksesta. Hän uskoo, ja olen samaa mieltä hänen kanssaan, että meidän täytyy pyrkiä miettimään enemmän sitä, miten voimme kehittää meriteollisuuttamme enemmän. Kestävää kasvua tietysti hän tukee tällä sektorilla ja haluaisin huomauttaa, että teollisuuden täytyy kiinnittää huomiota saastuttamiseen. Se on oikein tärkeä asia ja meillähän on Irlannissa paljonkin rannikkoalueita ja olin kiinnittänyt tähän siksi erityisesti huomiota ja paljon uusia aloitteita täytyy tosiaan saada aikaiseksi kysymysten ratkaisemiseksi. Ja meriliikennepolitiikasta 2018 otetaan esille myös tuo energiakysymys ja sitten vähemmän saastuttavien alusten, alusten maks, vähemmät, pienemmät maksut muun muassa. Ja vielä on otettu esille tuo merirosvouskysymys. Se on tärkeä asia kansainvälisessä yhteistyössä ja minkälaisia ongelmia esimerkiksi on ollut Nigeriassa ja sitten Somaliassa ja kansainvälinen merirosvouksen estäminen on korkealla esityslistalla ja meidän täytyy jatkaa tätä työtä erityisesti eri pääosastoissa ja kansallisissa hallituksissa. Vielä kollegani haluaisi kiinnittää talousarvioon huomiota, se kuuluu jäsenvaltioiden valvontaan. Yhteistyö tietysti on kaikista tärkeintä, mutta täytyy muistaa kansallinen itsemääräämisoikeus näissä asioissa. Ja haluaisin päättää siihen, että kollegani on ottanut tärkeitä kysymyksiä esiin muutamissa muissa tiedonannoissa, joihin esittelijäkin on puuttunut. Lopuksi vielä kiitokset ähm, esittelijälle ja odottelemme seuraa seuraavaa tekstiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hänen ehdotuksestaan. Haluan kiittää esittelijää tästä eh, ehdotuksesta, koska olen yhtä mieltä sen kanssa ja mielestäni se on laadittu oikein hyvin. Haluaisin tässä kantaa oman korteni kekoon ja aion tehdä sen muutosehdotusten muodossa. Huomio. Rannikkojärjestelmä ja rannikkasektorin kasva, kasvu on asia, joka täytyy ottaa ohjelmoinnin yleiseen puitteeseen. Meillä on tämä 2020-strategia, joka on meillä ikään kuin kompassina ja niin tarkoitus on kasvattaa Eurooppaa, Euroopan taloutta kaikilta kanteilta. Emmekä me voi hyväksyä sitä, että alueilla, vyöhykkeillä, rannikoilla ei otettaisi huomioon sellaisia elementtejä, jotka, tai pitemminkin otettaisiin käyttöön sellaisia elementtejä, jotka estävät tätä kasvua. On erittäin tärkeää, että me analysoimme, mitkä ovat nämä systeemiset ja rakenteelliset handicapit niin sanotusti, jotka ovat luonteenomaisia näille alueille. En voi olla kiinnittämättä huomiotanne erityisesti äh, kuljetuksen, kuljetuskustannuksiin ja kuljetuksen hankaluuksiin. Ne ovat erittäin hankalia äh, rannikko- ja saarialueilla. Äh, yksi esimerkki siitä miten konkreettisia vaikeuksia meillä on ja minkälaisia, minkälaisia vaikeuksia kansalaisilla on. Jos otetaan, ajatellaan autoa, joka menee Sardiniasta rannikolle, kahdeksan, kahdeksan tuhatta euroa maksaa tällainen auto, joka, jolla voidaan kuljettaa kolme henkilöä. Ja kun nämäkin kolme henkilöä saarelta haluaisivat osallisiksi <clears throat> yhtenäismarkkinoille, ja kun ajatellaan kuinka monta asukasta näillä saarilla yhteensä on, niin kyllähän tämä rankaisee näitä ihmisiä koko Välimeren alueella. On kuitenkin selvää, että että saarialueetkin tulisi osallistaa osaksi sisämarkkinoita. Ja kun ajatellaan matkailua, niin matkailullakin on omat rajo- rajoitteensa näillä saarialueilla. Ö, rajoitteet liittyvät yleensä ö, se, se, elinkeinon sesonkin luonteisuuteen. Ö, yleensä neljä kuukautta Äh, tai kuusikin kuukautta jossain Baleareilla vuodessa sesonki äh, voi kestää. Äh, sitten on sellaisia saarialueita, joissa sesonki kestää vain parisen kuukautta. Sehän on ihan hullua, jos kuvitellaan, että tällä tavalla voitaisiin saada aikaan ähm, kasvua. On selvää, että tällainen aiheuttaa rajoituksia rajoitteita kasvulle. Johtopäätös. Meidän juridinen järjestelmämme voi myöntää meille tiettyjä välineitä. Esimerkiksi artikla 151 antaa mahdollisuuden jäsenvaltioille mahdollisuuden kehittää sellaisia välineitä, joiden avulla esimerkiksi tällaisia vapaa kauppavyöhykkeitä rajoilla, jotka mahdollistavat tietynlaisia veroetuja jäsenvaltioille. Ja kaiken kaikkiaan tällaiset toimet, niiden kustannukset olisivat paljon painoarvoltaan vähäisempiä kuin erilaiset sosiaalirakennerahastojen käytöt tai julkiset interventiot. Ja nyt lopetan kohta puheenjohtaja. Ja kun järjestelmä saadaan kuntoon, niin sehän on omiaan hyödyntämään koko sisämarkkinoita. Toivottavasti vuoteen 2020 mennessä voimme sanoa, että myös nämä perifeeriset alueet on voitu integroi, saada integroiduksi Euroopan unioniin. Kiitoksia. Ja ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, niin pari sanaa minultakin. Minä haluan kiittää esittelijää tästä mietinnöstä ja odotan seuraavia keskusteluita. Minä haluaisin tässä kohtaa muistuttaa teitä myös pohjoisista vesialueista. Ne ovat kylmiä, eivät ainoastaan pohjoisia, vaan kylmiä vesialueita. Ja jos minä nyt jotain tässä haluan sanoa, niin on se, että haluaisin tehdä kaikkeni, jotta voisimme tätä risteilysektoria jollain tavalla pönkittää. Ongelma on se, että tietyillä jäsenvaltioilla on jonkin sortin monopolistinen ote tähän sektoriin. Esimerkiksi minun maassani suurin osa risteilyelinkeinosta keskittyy Southamptoniin, eli täytyy olla kieli keskellä suuta, ei päädy tilanteeseen, jossa yksi satama kerää kaikki koko risteilybisneksen. Näinhän ainakin minun omassa maassani tällä hetkellä tapahtuu. Kusia, haluaisitteko te vielä sanoa jotain? Me nyt olemme tämän tulifiaskon vuoksi vähän jälkijunassa aikataulusta. Kaikki jäsenet ovat hävinneet kuin tuhka tuuleen. Grazie, Mr. Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä haluaisin aluksi onnitella kollegaani tästä tekstistä. Tämä on hyvin tärkeä mietintö sekä saarille, eteläisille saarille, mutta myös kaikille unionin saarille. Tämä teksti mielestäni on askel kohti sinistä taloutta ja kasvua. Mielestäni tämä ehdotus esittää myös mahdollisuudet meriteollisuuden kasvuun ja uskon, että innovaatio ja dynamiikka karakterisoivat ja luonnehtivat Eurooppaa ja tämän sektorin menestystä. Jos kaikki jäsenvaltiot otetaan mukaan ja kaikki toimielimet otetaan mukaan ja kaikki alueet, samoin kuin pienet yritykset otetaan mukaan, niin sen kautta yhdessä voimme toimia ja taata sen, että rannikkoja käytetään kestävästi. Täällä me mietimme kasvun mahdollisuuksia merestä saatavalle energialle ja suuntaviivoja vesiviljelylle. Nämä ovat oikein tärkeitä suuntaviivoja. Uskon, että kaikki aloitteet tulevat täytäntöönpannuiksi jäsenvaltioiden kuulemisen ja parlamentin kuulemisen jälkeen. Sidosryhmiäkin kuullaan. Tämä uusi strategia on olennainen varsinkin kun ajattelemme vaihtoehtoisia energialähteitä. Tämä auttaa kaikkia saaria pääsemään parhaimpaan kokoustuksensa taloudessa ja erityistä, erityisesti ajattelisin sitä, että Euroopan unioniin kuuluvat saaret eivät ole, saa olla epäsuotuisassa asemassa. Tämä on tärkeä asia ja myös jos ajattelen tätä risteilyä, teollisuutta, sitä pitäisi kasvattaa tulevien vuosien aikana suuremmaksi. Tämäkin on, on merkittävää taloudellemme. Ja vielä haluaisin kiittää kollegaani tästä tekstistä. Varmasti keskustelemme asiasta myöhemmin. Thank you, Chairman. And, um, thank you very much for... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että saan sanoa muutaman sanan. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että meitä rohkaisee tämä tänään käyty keskustelu ja se, mitä olemme tähän mennessä nähneet esittelijän mietintötekstissä. Meitä rohkaisee se tapa, jolla tekstissä todetaan myös, että me olemme oikeilla jäljillä, kun tarkastelemme meripolitiikkaa ja Euroopan unionin kasvunäkymiä. Meritalous on tärkeää. Se on tärkeää paitsi kooltaan, myös potentiaaliltaan. Se voi kasvattaa entisestään taloutta. Ja meidän täytyy tarkastella, kuinka kasvua voitaisiin valjastaa niin tehokkaasti kuin mahdollista. Tärkeää on myös se, ja meitä rohkaisee se, että mietinnössä ja kommenteissa on tullut esiin se, että taloutta täytyy tarkastella johdonmukaisesti eikä yksittäisten sektoreiden kautta. Se on erittäin tärkeä asia. Täytyy saada aikaan yhteyksiä koska meritalous tarvitsee paitsi ähm, rannikkoalueita myös äh, niin kutsuttuja takamaita. Ja tärkeää on myös panna merkille se, että meritalous koostuu äh, perinteisistä sektoreista, metilakkateollisuudesta ja myös uusista alueista. Ja kaikilla näillä alueilla korostuu, mutta kannattaa korostaa erityisesti sitä, kuinka paljon innovaatioista ja tutkimuksesta voi olla hyötyä, erityisesti Euroopan meritalouden kilpailukyvylle ja kasvulle. Aina kun olemme investoineet invest- teknologiaan, niin olemme saaneet aikaan edistystä. Ja ne ovat yleensä sellaisia alueita, joilla Eurooppa on kaikkein kilpailukykyisin. Ja tämä kannattaa ottaa huomioon myös tulevaisuutta silmällä pitäen otimme huomiota, kiinnittimme huomiota siihen, kuinka taidoista ollaan riippuvaisia. On tärkeää, että voidaan säilyttää olemassa olevia taitoja, mutta myös kehittää uuden kaltaisia taitoja, joita tarvitaan, kun meritalous kehittyy. Esimerkiksi uudistuvat energiat ovat tällainen alue. Tarvitaan aivan uudenlaisia taitoja ja taitojen yhdistelmiä – Eli että ei pidä rakentaa vain sen varan, jota meillä jo on, vaan minkälaisia taitoja täytyy jatkossa kehittää. Ja missä kohtaa sektorien välinen työ voi tuottaa hyvää tulosta. Oli hauska kuulla myös kommenttejanne merimatkailusta, turismista, rannikkoturismista. Myöhemmin tänä vuonna tulemme kiinnittämään tähän enemmänkin huomiota, ja tämä muuten sattuu olemaan myös erään meripolitiikan sidosryhmätapahtuman yksi äm, teema 20 ja 20, ja 22. toukokuuta Vallettassa järjestetään tämä kokous Maltalla. meidän täytyy entisestään kehittää muun muassa vesiviljelyä. Se on sektori, johon täytyy kiinnittää huomiota myös kestävyyden näkökulmasta. Ja sitten tämä merenpohjan kaivannaistoiminta, se on sellainen alue, josta ei vielä olla ihan yksimielisiä siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei, mutta kovasti halutaan tätä sektoria kehittää kaikkialla maailmassa. Ja Eurooppa onkin hyvissä asemissa niiden teknologioiden kehittämisessä, joita käytetään merenpohjan kaivannaistoiminnassa ja ylipäänsä meriresurssien hyödyntämisessä. Ja me olemme myös ottaneet huomioon kestävyysnäkökulmat tällä äh, äh, mantereella. Ja me, kun me pohdimme sitä, miten merenpohjan kaivannaistoimintaa voidaan kehittää entisestään, niin me haluamme tehdä selkeät vaikutusarviot siitä, mitkä ovat plussat ja miinukset sitten vielä energiaa, tuulienergia, sekin on erittäin tärkeä sektori Euroopan unionilla, mutta on myös, unionissa, mutta on myös muita sektoreita, muun muassa nousu- ja laskuvesi, vedevesi, ilmiön hyväksikäyttö, sininen bioteknologia, sitäkin on jo korostettu täällä. Sitten pari asiaa vielä lopuksi, joita haluan korostaa tässä kohtaa. Jos halutaan meritaloutta kehittää Euroopassa, niin se on myös riippuvasta siitä, millaiset puitteet me asetamme muutama seikka siitä. Ensinnäkin ne ehdotukset, joita tällä hetkellä on pöydällä, jotka liittyvät seuraavaan monivuotiseen rahoituskehyksen rahoitukseen. Meillä on uusi rakennerahastojen versio. Se on paras versio, jolla voi tätä asiaa kuvailla. Erityisesti halutaan nyt asettaa toivoa rannikko alueiden uuteen kehittämiseen. On tärkeää, että nämä asiat otetaan huomioon, kun instituutiot yrittävät jatkossa kehittää erilaisia kumppanuussopimuksia eri, esimerkiksi. Se on tärkeää rannikkotaloudelle, tärkeää infrastruktuurin kapasiteettien rakentamisen ja niin edelleen kannalta. Ne kolme instrumenttia, joita ehdotamme, ovat integroitu ja vihreä tieto, valvonta ja merialueiden suunnittelu. Ne ovat meidän mielestämme sellaisia instrumentteja, jotka mahdollistavat meritalouden kehittämistä tietoa, koska kaikki tarvitsevat tietoa, dataa. Mitä enemmän tietoa on saatavilla, sen helpompaa äh, taloudellisten toimijoiden äh, elämä on turvallisuus, koska tarvitsemme turvallisia meriä. Ja sitten tämä merialueiden suunnittelu, koska tarvitsemme selkeimmät mahdolliset ehdot, olosuhteet toimia merellä. Ehkäpä jätän nyt tämän tähän. Kiitoksia kovasti. Thank you. Uh, Mr. Danelis, anything you want to add? Kiitos, herra Danelis. Haluatteko vielä sanoa muutaman sanan ihan lyhyesti, koska kuten sanoin, tämä uh, hälytys pilasi meidän päivämme. Kiitos ihan lyhyesti puheenjohtaja. Kokemukset, joita olemme saaneet äh, meritalouden puitteissa ja myös matkailun puitteissa, rannikkomatkailu, saaristomatkailu, niin nämä kokemuksethan ovat olleet osittain myönteisiä ja osittain kielteisiä ja nyt olemmekin viisastuneet kokemuksesta. Liiankin hyvin tiedämme, että jos matkailuun sijoitetaan pääoma, sama koskee muitakin aloja, niin usein erityisesti ympäristö kärsii ja ympäristön laatuhan juuri on äärimmäisen tärkeää sekä herkkien ekosysteemien suojeleminen. Tämä on tärkeä ala myös tuota meristrategiaa ja olemme kollegojen ja komission kanssa pitkälti samaa mieltä ja kiitos näistä puheenvuoroista ja kiitos tuestanne ja hyvistä ajatuksistanne, ideoistanne. Luonnollisesti myös äh, meren pohjan äh, voimavarojen käyttöön on hyvinkin kiistanalainen kysymys. Äh, potentiaalia on paljon, mutta merenpohjien suhteen täytyy olla erityisen varovainen ja siksi tarvitaan hyvin selkeät ja tiukat säännöt aivan alusta alkaen, niin että voidaan myös valvoa sitä, että meren pohjan resurssien käyttö tapahtuu järkevällä tavalla. Enkä puhu missään nimessä yksin omaan välimerestä, tietenkin myös Itämerestä, Pohjanmerestä. Ja tässä nyt äh, sitten lähipäivinä, kun saan teiltä tarkistuksia, hyvät kollegat, niin meillä varmasti tulee olemaan vielä tilaisuus jatkaa tätä yhteistyötä Tähän voitaisiin lisätä vielä koko joukko eri aiheita, mutta meillähän on tietyt tekstirajoitukset kuitenkin, joten mm, tiettyä keskittymistä. Mutta kiitoksia todella ja odotan jo jatkoyhteistyötä. Thank you, Mr. Kiitoksia Danielis. Muistuttaisin, että takaraja tarkistukselle on 29. huhtikuuta äänestys tässä valiokunnassa 30. toukokuuta. Seuraava kohta esityslistalla on kohta 4.13. Sarvamaan esitys, joka koskee EUn ja Sri Lankan sopimusta tietyistä lentoliikenteen näkökohdista. Olen pahoillani, edustaja Sarvamaa, mutta tämän palohälytyksen jälkeen kaikki katosivat, kukaan ei tullut takaisin ja piti jatkaa. Nyt saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja, puhun ihan lyhyesti. Tässä on kyse lentoliikennesopimuksesta, jollaisia EUn ja Sri Lankan kanssa on tehty. Tässä halutaan nyt täydentää tai korvata 15 kahdenvälistä sopimusta, joita jäsenvaltioiden kanssa Sri Lanka on toistaiseksi tehnyt. Mitään ongelmia ei ole. Toivon, että voimme äänestää tästä toukokuun lopussa. Kiitoksia, Penian. Uh, yes, we're just saving time here. I think we, I fully... Niin, tuemme tätä ehdotusta täysin ja siihen varmaan voinkin päättää puheenvuoroni. Muita Foster? Agree. Okay. Sopii, sopii meillekin. Deadline for amendments. Tarkistusten takaraja ja ainoa tarkistus on hylkääminen. On 24. huhtikuuta äänestysvaliokunnassa on 7. toukokuuta. Haluaako komissio puhua? Ei, sepä hyvä. Kiitoksia kovasti. Sä oli minullekin avuksi. Sitten tämän aamun viimeinen kohta. Marineskun mietintö EUn ulkoisesta ilmailupolitiikasta. Marinescu. Marinescu. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille tarkistuksista. Minä olen tehnyt tähän muutamia kompromisseja. Strasbourgissa jo keskustelin asiasta varjoesittelijöiden kanssa ja uskon, että olemme päässeet aika hyvään yhteisymmärrykseen kaikista tarkistuksista ja myös kompromissitarkistuksissa. Odottelen työllisyysvaliokunnan näkemystä ja äänestystä asiaan ja siitä sitten laadin kompromissiehdotusten yhteispaketin. Kiitokset. Thank you very much, Mr. Benyon. Yes, indeed, we had an excellent uh, shadow. Niin, meillä oli erinomainen varjoesittelijöiden kokous. Meillä oli erinomainen varjoesittelijöiden kokous Strasbourgissa ja käsittelimme myös kompromisseja ja halusin vain varmistaa sen, että täällä mainitaan paitsi kuluttajat, kuluttajien näkökulma, kuluttajillehan on tässä oma lehmä ojassa, mutta myös muut näkökulmat. Oli oikein hyvä, että esittelijä esitti kompromisseja niin tärkeistä keskeisistä lentokentistä kuin syrjäalueidenkin lento kentistä ja siitä, että olemassa olevaa infrastruktuuria on käytettävä paremmin sen sijaan, että rakennetaan uutta. Sitten vielä pari asiaa, joita emme vielä ratkaisseet, mutta toivottavasti ratkaisemme. Tarkistuksessani 16. No, me ainakin uskoimme, että komissio ei voi noin vain yksinkertaisesti selvittää, pitää unionin tai hoitaa unionin edustusta kansainvälisessä järjestössä. Meidän mielestämme myös neuvostolla on siinä sanansa sanottavanaan. Sen vuoksi teimme tarkistuksen. Ja mitä tulee 54 tarkistukseen, uskoakseni esittelijä oli yhtä mieltä sen lähestymistavan kanssa, että tarvitaan parempaa yhteistyötä, jotta voimme varmistaa yhtenäisen eurooppalaisen taivaan ilmailualueen. Voi kuitenkin olla, että me emme ole vielä yksilöineet ihan oikeita syntipukkeja, jotka täällä ovat panneet kapulaa rattaaseen. Suullisen tarkistuksen keinoin aion tähän puuttua. Lichtenberger. Lichtenberger. Ja herzlichen Dank. Äh, Sydämelliset kiitokset. Kiitos myös yhteistyöstä Strasburgin kokouksessa. Halusin vain äh, viitata siihen, että lentomelu on meille hyvin tärkeä asia. Mainitsen sen, koska EU ja Yhdysvaltain välistä sopimusta on päivitetty, koska meillä oli painetta äh, luopua sellaisista määräyksistä, jotka olisivat rajoittaneet heidän aiheuttamaansa lentomelua. Ja tällaiset sopimuksethan liittyvät vastavuoroisuuteen. Muuten mm, mielestämme on tärkeää, että me säilytämme johdonmukaisen linjan. Kiitos. Foster. Thanks. Haluan kiittää minäkin Marinesku en itse päässyt kokoukseen, koska piti palata kotipuoleen. Mutta suurimmasta osasta kompromisseja olemme yhtä mieltä. Aika monia tarkistuksia on myös sellaisia, joita olisi hyvä käsitellä erikseen. Muun muassa tämä trans asia on tärkeä ja myös yhtenäinen eurooppalainen alue Single European Sky on myös se asia, johon on hyvä kiinnittää huomiota. Mon, monen asian on hyvä kiinnittää huomiota, ää, muuten pala, joudumme vain lähtöruutuun. Olen kuitenkin sitä mieltä, että yleisesti ottaen ää, voimme tukea tätä. Tämä edustaa hyvää edistysaskelta. Kiitos. Kiitos Vanik, kollega Jorgla. Kiitos puheenjohtaja tällä kertaa korvaan kollega Leichtfriedin, joka on ulkomailla. Tätähän mietintöluonnokseen tulee, me suhtaudumme poliittisena ryhmänä siihen erittäin myönteisesti. Yhteistyö on ollut aivan erinomaista. Vielä viime viikolla Strasbourgissa kokoonnuimme ja varjoesittelyiden kokous oli oikein hyvä. Me tuemme tällaisenaan kaikkia esittelijän kompromissitarkistuksia ja olemme myös hyvin tyytyväisiä siihen, että e, esittelijä tukee osaa meidän tarkistuksistamme ja myönteisesti suhtautuu niihin, ottaa ne mukaan tekstiinsä. Ihan lyhyesti lisäisin vielä, että että meillä on äh, joitain avaintarkistuksia, joita pidämme kaikkein tärkeimpinä, nimittäin 17, 18 yhtäältä ja 36 sitten toisaalta. Nuo 17 ja 18 tarkistukset äh, liittyvät äh, reiluun kilpailuun myös Euroopan unionin sisällä. Ja tämä on mielestämme tärkeä ulottuvuus se, että meidän täytyy olla vahvoja ulkopuolisten kilpailijoiden suhteen on tärkeää, mutta tällaisia epärehellisiä käytäntöjä meidän täytyy pyrkiä estämään myös Euroopan unionissa tiettyjen halpalentoyhtiöiden pyrkimykset muun muassa ja alueellisten lentokenttien tuet ja niin edelleen. Mitä tuohon 36 tarkistukseen tulee, niin pidämme kiinni tästä muotoilusta velvoitettu vähimmäistandardi kahdenvälisissä sopimuksissa. Kyse on sosiaalistandardeista, ympäristöstandardeista ja matkustajien oikeuksista. Tämähän nyt on ainut tapa ylipäätään saada aikaan sellaiset puitteet, jotka, joista on sovittu maailmanlaajuisesti ja jotka ovat ehdoton vähimmäisvaatimus reilun kilpailun puolesta. Kiitos. Commission, Mr. Kiitoksia. Ja sitten komissiosta edustaja. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan minäkin kiittää esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Onnittelen häntä ja kiitän myös muita meppejä tarkistuksista, joiden enemmistö, siis 60 tarkistuksen enemmistö on omiaan vahvistamaan entisestään mietintöluonnosta. Aivan varmasti ne tukevat kunnianhimoisempaa ulkoista ilmailupolitiikkaa, mikä on mielestämme tärkeää, jotta voidaan vastata niihin vakaviin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa myös ulkoisessa ilmailupolitiikassamme. Vahva mietintö Euroopan parlamentista tulee olemaan avuksi, kun toteutetaan niin neuvoston päätelmiä kuin meidänkin ehdotuksiamme, joita sisällytämme tiedonantoon. Jos puheenjohtaja olette yhtä mieltä, niin olisimme kyllä samaa mieltä ää, tarkistusten kanssa, esittelijän huomioiden kanssa. Ja kun nyt aika on tässä kortilla, niin tyydyn korostamaan vain muutamia komission kommentteja esittelijän harkittaviksi ja valiokunnankin harkittaviksi. Ensinnäkin tarkistus yhdeksän. Meidän mielestämme ei ole reilua altistaa komissiota ikään kuin se olisi missannut mahdollisuuksia lainsäädännön harmonisoinnissa. Höh, mehän joka päivä yritämme ajaa harmonisointia kun puhutaan Euroopan lainsäädännöstä, joten meidän mielestämme yhdeksän tarkistus oli vähän väärässä paikassa. 13 tarkistus. Siellä ehdotetaan, että viitattaisiin asianmukaisiin standardeihin eikä korkeisiin standardeihin, kun puhutaan kansainvälisestä turvallisuudesta. Meidän mielestämme tässä kyllä vähän vesitetään sitä, mihin Eurooppa yleensä pyrkii, kun standardeista puhutaan. Tarkistus 27. Meidän mielestämme se ei tue Euroopan ilmailuteollisuuden kilpailukykyä kansainvälisesti. Pikemminkin siinä suoraan, suoranaisesti verotaan ilmailusektorin verottamiseen entisestään. Se meidän mielestämme kyllä asettaisi ilmailuteollisuutemme lapsipuolen asemaan kansainvälisissä, kansainvälisillä kilpailumarkkinoilla. Tarkistus 28. Meille ei tullut ihan selväksi se, mitä valiokunta komissiolta oikein odotti. Täällä viitataan ää, äh, siihen, että tutkimuksiin pitäisi päästä käsiksi helposti. Ehkä, eikö teidän pitäisi pikemminkin pyytää komissiota tarkastelemaan jäsenvaltioiden, tarkastelemaan tarkkaan jäsenvaltioiden e, eri kustannusten eroavaisuuksia. Sitten 36 komissiossa, komissiota pyydetään säätämään minimistandardeista, jotka ovat velvoittavia kahdenvälisissä sopimuksissa. Mielestäni tämä menee pidemmälle kuin mihin komissiolla ylipäänsä on mandaatteja. Kahdenväliset sopimukset ovat jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden keskinäisiä sopimuksia, eikä komissio voi tuputtaa niihin jotain sisältöä. Tietysti voimme keskustella jäsenvaltioiden kanssa, ja niin me teemmekin. Voimme kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään tiettyjä standardiklausuleja näihin sääntöihin, äh, anteeksi, sopimuksiin. Sitten 38 tarkistus meillä ei ollut ihan selvää se. No me olimme ehdottaneet, että asetus 868 uudistettaisiin se, koskee epäreilua kilpailuja EUn ja ei-EUn lentoyhtiöiden välillä, kun ei-EUn ö, annetaan epäreilu etu joko valtion tukien muodossa tai hintojen leikkaamisen muodossa. Kansain, välisessä kilpailussa. Ja tällä hetkellä me valmistelemme tarkastusta, mutta meille ei tullut selväksi se, miten tämä uudistettu väline, miten tätä voitaisiin soveltaa myös vaihtoehtoisiin kuljetusmoodeihin. En tiedä, viitatanko näillä moodeilla puhtaisiin autoihin tai luotijuniin vai mihinkö. Meidän oli vaikea ymmärtää tätä, siis, ka, että miten esimerkiksi Euroopan rautatiet ja Persianlahden rautatiet tai Amerikan rautatiet kilpailisivat, kilpailisivat kansainvälisesti keskenään, emme ymmärrä tätä. Sitten vielä pari sanaa ja sitten lopetan puheenvuoroni. Tarkistus 40. Siinä viitataan siihen, että komission tulisi saattaa päätökseen neuvottelut tiettyjen naapurimaiden kanssa, muun muassa Algerian. Haluaisin kertoa teille, että me emme ole vielä edes aloittaneet neuvotteluita Algerian kanssa. Meillä on mandaatti neuvotteluun, mutta emme ole vielä aloittaneet neuvotteluja, joten voitte tämän oikaista. 59 tarkistus. Siinä pyydetään komissiota pohtimaan tarkkaan ennen kuin se ottaa käyttöön rangaistuksia niille toimijoille, jotka tekevät hallaa EUn lentoyhtiöille. Me pohdiskelemme tätä kyllä parhaamme mukaan ja tiedonannossa yritimme juuri niin tehdä. Yritimme pohtia tätä ongelmaa ja tehdä ehdotuksia joita toivottavasti ei pidetä rangaistuksena, vaan pikemminkin sellaisena, joka on omiaan tukemaan Euroopan unionin kilpailukykyä. Sitten 60 tarkistus. Valiokunta tai tarkistus kehottaa komissiota ehdottamaan neuvottelumandaattia, joka liittyisi siihen, että ikäossa selventäisimme omaa, omia kantojamme. Tätä on aika vaikea toteuttaa, ja tällainen suositus on jo tehty vuonna 2002. Komissio niin teki ilman minkäänlaista myönteistä vastausta neuvostolta. Joten onhan tämä hyvä ehdotus. Mutta tänäkin päivänä olemme sitä mieltä, että sille olisi vaikea saada tukea ja sitä olisi vaikea toteuttaa. Kiitoksia puheenjohtaja ja jälleen kerran kiitän ja onnittelen esittelijä hyvästä mietinnöstä. Kiitoksia. Marinesko, haluatteko lyhyesti lisätä jotain? Kiitos kaikista kommentteista. Otan huomioon kaiken täällä kuullun. May is the voting. Kiitos. 7. toukokuuta äänestämme tästä valiokunnassa. Siitä muistuttaisin teitä. Täysistuntopäivämäärää ei vielä ole, mutta 7. toukokuuta kuitenkin sitten valiokunnassa ja todennäköisesti kesäkuussa taas. No niin, nyt päätämme aamupäivän kokouksen erinäisin välikohtauksin, mutta kiitos siitä, että pääsimme nyt taas raiteillemme ja jatketaan iltapäivällä.